Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua englantia. Pyydän anteeksi Ranskan puhujilta äh, sitä, että Ranskan puhuminen veisi hiukan liikaa aikaa. Englanti helpottaa hiukan tehtävääni, kun kerron suunnitelmista kaikkialla maailmassa. Joten on lasken sen varan, että teiltä tulee hyviä kysymyksiä, jotka ovat yksityiskohtaisia. Ja aivan kuten te puheenjohtaja sanoitte, me elämme erittäin vaikeita aikoja kaikkialla ympärillämme. Meillä on tällä hetkellä kolmisen tuhatta uhria Ukrainassa. Sama määrä ihmisiä on kuollut Ebolaan. Jos katsotaan etelään, itään, Kaakkoon, katsotaan Lampedusaan, siellä olin pari päivää sitten itsekin henkilökohtaisesti paikan päällä, ja kun tarkastellaan niitä globaaleja asioita, tapahtumia, jotka vaikuttavat kaukaisilta, mutta silti vaikuttavat meidän elämimme, niin kun otetaan kaikki tämä huomioon, niin se kysymys, johon meidän täytyy vastata, on se sama, jota kansalaiset kysyvät meiltä. Eli näinä vaikeina aikoina tässä vai- hankalassa maailmassa, mitä Euroopan unioni tekee, missä me menemme, Miten me varmistamme sen, että esitämme rooliamme oikealla tavalla näinä vaikeina aikoina? Meillä on välineitä. Lissabonin sopimuksen, sopimuksen myötä meillä on välineitä. Meillä on ulkosuhdehallinto paikallaan. Meidän täytyy käyttää seuraavat viisi vuotta niin, että me muokkaamme uutta politiikkaa, me uutta visiotamme, uutta strategiaamme. Ja se onkin minun tehtäväni seuraaviksi viideksi vuodeksi. Minun täytyy muokata todellista ulkopolitiikkaa. Tämä vaikuttaa ehkä naivilta teidän mielestänne, en tiedä. Mutta ihmiset sanovat, että jäsenvaltiollahan tulee aina olemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jotkut sanovat, että me emme tarvitse kahdennetta yhdeksännettä sellaista, ja olen samaa mieltä. Mutta samanaikaisesti kaikki me ja kaikki muutkin tiedämme oikein hyvin sen, että näitä vaikeita asioita tässä hankalassa maailmassa ei voida hallita, jos me emme toteuta yhdessä vastuista, vastuitamme ja velvollisuuksiamme. Meidän täytyy ajatella laajasti ja yhdessä. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen vision, jotta voimme estää kriisejä ja hallinnoida olemassa olevia kriisejä. Meidän täytyy ajatella niin sanotusti laajasti, jotta voimme ö, tavoittaa laajoja alueita. Ja tämä on meidän omienkin etujemme mukaista. Y, meillä ei ole ainuttakaan sellaista sisäistä painopistettä Euroopan unionissa, joka ei jollain tavalla liittyisi ulkoiseen ulottuvuuteen. Ja on sellaisia asioita, joita yksinään jäsenvaltiot eivät voi tehdä. Ja siksi on meidän omien etujemme mukaista tehdä se, mistä Junckerkin puhui puheessaan heinäkuussa parlamentissa. Meidän täytyy käyttää potentiaaliamme täysi mittaisesti myös ulkosuhteissamme. Miten voimme saavuttaa tämän tavoitteen? Kolme vastausta. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa haltuumme tämä asia. Meidän kaikkien, kaikissa jäsenvaltioissa täytyy omistautua tälle asialle. Meidän täytyy rakentaa yhteistä visiota alusta saakka. Siinä vaiheessa on liian myöhäistä, kun menemme sopimuspöydän ääreen ja sovimme, sovimme tekstistä, tai kun meidän pitää reagoida kriisiin, joka on jo tapahtunut. Meidän, meidän täytyy olla yhteinen visio alusta saakka. Ja sen vuoksi haluan aloittaa tehtäväni heti... Eh, he, niin, että heti, heti kättelyssä käyn jokaisessa 28 pääkaupungissa, ensimmäisenä Latviassa. Aion tavata ministereitä, hallituksen edustajia, myös parlamentin jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä, jos tulette olevan paikalla, kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, aivoriihiä, eh, ulkoasiain eh, eh, yhteisöä kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voimme rakentaa yhteistä visiota ja strategiaa Euroopan unionissa, että voimme alkaa rakentaa sitä. Myönteistä on se, että meillä on viisi vuotta aikaa. Toiseksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Olen, olisin iloinen, jos viiden vuoden kuluttua meillä ei olisi enää meitä ja muita, kun Euroopan instituutiot puhuvat toinen toisistaan. Olisi vain me, Euroopan unioni komissio, ulkosuhdehallinto, neuvosto, parlamentti. Haluaisin, että me, että me kaikki instituutiot puhaltaisivat yhteen hiilen ja meillä on aivan erityinen vastuukin. Minulla itselläni on tässä kolme hattua, kolme virkaa, tavallaan kolme tehtävää, mutta paljon tulee riippumaan siitä, miten minä pystyn parhaiten vaikuttamaan siihen, että saamme aikaan rakenteet, joiden myötä voimme tehdä yhteistyötä. Minä en voi edellyttää, että rakenteet toimivat yhdessä, jos minä en itse tee työtä sen eteen. Siksi minä olen päättänyt ja olen ilmoittanut, että ensimmäisestä päivästä alkaen aion ö, muuttaa ö, Berle, Berlemontin rakennukseen. Ei se tarkoita sitä, että minä lähden ulkosuhdehallinnosta, ei, vaan Siis aion lähteä Berlimonista ja aion tehdä ulkosuudenhallinnosta keskuksen, kaikkien Euroopan instituutioiden yhteisen keskuksen. Tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että menen kollegion kokouksiin, valmistelemme kabinetin päällikköni kanssa työtämme. Ja kolmanneksi, meidän täytyy koordinoida kaikkia toimia, kaikkia politiikkoja, joilla on ulko, ulkoinen ulottuvuus ulkosuhde komissaarin kanssa ja myös muiden kanssa, koska ei ole mitään yhtä yksittäistä salkkua, jolla ei olisi vaikutusta meidän ulkosuhdepolitiikkaamme. Ja mainitsen tässä erityisesti energian, kaupan, maahanmuuton, ilmaston, ympäristön ja kaikki muutkin. Me olemme Junckerin kanssa sopineet, että minä tulen koordinoimaan ja toimimaan puheenjohtajana ryhmässä, joka kokoontuu joka kuukausi eri kokoonpanoissa riippuen esityslistasta. Ja ryhmän ensimmäinen kokous on ensimmäisellä kautemme, toimikautemme ensimmäisellä viikolla marraskuun alussa. Meidän täytyy koordinoida työtämme enemmän ja tehokkaammin. Meidän täytyy koordinoida sisä- ja ulkopolitiikkaamme. Jos tarkastelemme niitä kaikkein tärkeimpiä turvallisuushaasteita, joilla me, joita meillä on edessämme. Koordinaatiota tarvitaan. Ajatellaan vaikkapa terrorismia, muuttovirtoja, turvallisuutta ja puolustusta. Meidän täytyy tehdä työtä eri kokoonpanoissa esityslistan mukaan. Puolustuksesta ja turvallisuudesta sanon vielä sen verran, että lasken pienen, mutta kokeneen siihen pieneen, mutta paljon kokemusta antaneeseen kokemukseeni omassa parlamentissani aion laskea turvallisuus- ja puolustusyhteistyön varaan, koska sehän on Eurooppa-neuvoston kesäkuussa yksi hyväksymistä painopisteistä. Meidän täytyy estää konflikteja, säilyttää rauhaa, hälventää kansainvälisiä konflikteja. Ja kun me puhumme turvallisuudesta ja puolustuksesta, niin minä tiedän, että sekin kuuluu toimialaani. Itsehän olen Euroopan puolustusviraston, tai tulen olemaan puolustusviraston johtajana, ja aion siinäkin kapasiteetissani tehdä yhteistyötä instituutioiden kanssa. Aion myös olla, tulen myös olemaan puheenjohtajana puolustusneuvostoissa, ja tulen myös valvomaan tai seuraamaan erilaisia missioita niin sotilaallisia kuin siviilimissioitakin. Luotan siihen, että tämä valiokunta tulee jakamaan kokemuksia kanssani, jakamaan visioita, visioitaan kanssani tämän työn helpottamiseksi. Sehän ei ole mikään helppo haaste. Mutta uskon, että minä voin laskea sen varan, että saan aikaan erityiset suhteet teidän kanssanne. Ei sen vuoksi, ainoastaan sen vuoksi, että minun täytyy täyttää velvoite, ei ainoastaan muodollisesti, vaan minun poliittisten etujeni mukaista ja teidänkin poliittisten etujenne mukaista on aloittaa kumppanuus ja tehdä yhteistyötä seuraavien viiden vuoden aikana. Jos me onnistumme tekemään kaiken tämän, niin onnistumme uskoakseni täyttämään myös velvollisuutemme, joihin viittasin alussa. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin meidän täytyy hoitaa oma osuutemme. Sehän on kaikkein hankalin osio. Meillä on oma naapurustomme, meillä on laajempi naapurustomme, eli naapureidemme naapurit. Jos aloitetaan Balkanilta ja Turkista, niin uskon, että laajenemispolitiikka on paras, ellei ainoa tae pitkän tähtäyksen muuttumiselle, kun ajatellaan taloudellista kehitystä ja demokratiaa, rauhaa. Entäpä itä? Idässä tulemme tarvitsemaan enemmän, meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota idän itään. Ensinnäkin täytyy tukea Ukrainaa, sen institutionaalisia uudistuksia, poliittista prosessia, taloudellisia ja energiahaasteita. Moldova, Georgia tulevina kuukausina meidän täytyy tehdä yhteistyötä niiden kanssa, myös Azerbaidsanin kanssa ja valko kanssa. Me, meidän täytyy kohdata itäinen naapurimme Venäjä – välittömässä lähitulevaisuudessa meidän täytyy Minsk-sopimus äh, äh, toteuttaa täysimittaisesti. Meidän täytyy Poroshenkon toimia tukea, jotta saataisiin aikaan rauha. Venäjän osalta jo kuukausi sitten sanoin tässä nimenomaisessa salissa, että Venäjästä ei välttämättä, Venäjä ei välttämättä ole meidän kumppanimme, mutta mutta se on kuitenkin strateginen maa tässä maailmassa ja se on Ukrainankin naapuri, joten arvelenpa, että meidän täytyy vielä yhdessä arvioida suhteetamme Venäjään seuraavien viiden vuoden aikana. Sanoin, että me, meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään, samanaikaisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota etelään. Lähi-idässä erityisesti EU on ollut tehokas toimija, mutta sen täytyy olla vieläkin tehokkaampi. Samanaikaisesti täytyy kehittää yhteisiä puitteita yhteisiksi eh, toimiksi, jotta voimme estää ISISin. Kyse ei ole valtiosta eikä islamista, vaan kyse on suuresta globaalista uhasta meille kaikille. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota Libyaan. Sekin se, se saattaa olla seuraavana jonossa. Ja EUlla on suuri tehtävä YK rinnalla ja naapurimaiden rinnalla siellä. On myös kiinnitettävä huomiota menestystarinoihin niin, että ne eivät unohdu. Tunisia tulee tässä mieleeni aivan alkuun, myös Marokko. Meidän täytyy tehdä kovasti työtä etelässä ja eteläisten naapureidemme eteläisten naapureiden parissa, Afrikan. Afrikka on paitsi avun vastaanottaja myös poliittinen kumppanimme, ja italialaisena haluan mainita myös sen, että meidän täytyy kiinnittää huomiota pohjoiseen, arktisiin alueisiin. Tällä hetkellä siellä saattaa olla hiljaista, mutta ei sitäkään voi pitää itsestäänselvyytenä. Olen sanonut, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään ja etelään, eikä tämä ole mitenkään ristiriitaista minusta. Kriisit eivät odota jonossa niin, että me olemme valmiita. Meidän täytyy valmistautua, meidän täytyy tehdä monia asioita yhtä aikaa yhdessä. Muussa tapauksessa emme ole tehokkaita. Tiedän, että tämä on haastavaa, se käy aina vain haastavammaksi, mutta tässä vaikeassa tilanteessa tässä hankalassa maailmassa näinä vaikeina aikoina. Meidän täytyy laskea avainkumppaneidemme varaan. He ovat meidän ystäviämme, tahoja, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä, jotka ovat luotettavia. Transatlanttinen kumppanuus on strategisempi kuin koskaan. Se on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olen valmis tekemään Jan Stoltenbergen kanssa. Yhteistyötä hän on Naton uusi pääsihteeri ja myös hyvä ystäväni taloudelliselta kantilta. Tehän olette keskustelleet eh, jo Cecilian kanssa ja varmasti vielä palaatte tähän asiaan, kun kysytte. Mutta tämän sanon tässä, että kauppa ei ole ainoastaan taloudellinen väline, vaan myös strateginen väline. Ja meidän täytyy senkin kautta vastata globaaleihin haasteisiin. Eh, avainkumppaneitamme ovat myös late, latinalaisen Amerikan maat. Latinalainen Amerikka ja Karibian alue kokonaisuutena ovat potentiaalisia strategisia kumppaneita ja EU-SALAK-huippukokous kesäkuussa on yksi mahdollisuus meille. Siellä se sisältää paljon potentiaalia niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Meidän ei kuitenkaan pidä pitää näitä mahdollisuuksia itsestäänselvyyksinä. Meidän täytyy poliittisesti investoida näille alueille. Ja kun ajatellaan vielä alueelli, kun ajatellaan vielä muita alueita, niin haluan puhua Aasiasta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Kiinan, Intian, Japanin, eh, Korean tasavallan kanssa. Niin ikään meidän täytyy tehdä työtä alueellisten ryhmittymien kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka, joita emme välttämättä pidä avainkumppaneina, mutta joihin kannattaa poliittisesti investoida, koska pieni investointi voi maksaa meille paljon takaisin. Niin ikään on tehtävä hyvää yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, alueellisten ja globaalien YK olen maininnut, myös Naton. Myös alueelliset organisaatiot ovat tärkeitä. OECD, Etyj, Euroopan neuvosto, Afrikan unioni. Meillä on paljon tehtävänämme. Meillä on yhteinen agenda muun muassa ilmastonmuutoksen suhteen. Se on osa meidän ulkopolitiikkaamme ja sen täytyy, olla vielä suur, sen täytyy ottaa vielä suurempikin rooli. Ihmisoikeudet. Eurooppalaisina meillä on erityinen vastuu, kun kehitämme johdonmukaista agendaa ulkopolitiikan saralla. Ja mainitsen nyt tässä kolme aluetta. Ensinnäkin tiedotusvälineiden vapaus naiset ja uskonnonvapaus. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, ja tähän lopetan, YK on vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda. Mielelläni teen yhteistyötä YK kanssa tälläkin saralla. Varmasti voimme esittää erittäin tärkeää roolia, kun muokkaamme sellaista agendaa, joka ottaa huomioon paitsi tyypilliset ja kehitysasiat, myös ympäristön kestävyyden ja äh, hyödyttää meitä toimissamme sekä ulkoisesti että sisäisesti. Kiitoksia.